Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Hyvät kollegat, pyydän nyt teitä istuutumaan, jotta voisimme aloittaa äänestykset. Ο συνάδελφος Σαλαφράνκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Edustaja Salafranca on pyytänyt puheenvuoroa. Your micro, please. Mikrofoni. Eh, quisiera, quisiera recordar a la Cámara, señora presidenta. Haluaisin eh, muistuttaa parlamenttia siitä, että huhtikuussa minun poliittinen ryhmäni pyysi sitä, että huhtikuun istunnossa niin, rouva puhemies, haluaisin muistuttaa, että huhtikuussa minun poliittinen ryhmäni muistutti siitä, että täysistunnossa ei äänestettäisi Guantanamon päätöslauselmasta, koska se oli liian lähellä Bostonin iskuja. Hannes Svoboda ehdotti silloin, että kävisimme keskustelun silloin, mutta äänestäisimme nyt. Ja työjärjestyksen artiklan 22 mukaisesti haluaisinkin pyytää, että me emme käy nyt uutta keskustelua, koska me kävimme keskustelun silloin huhtikuussa, ja että nyt vain äänestäisimme Guantanamon päätöslauselmasta. Kirja Salafranca, θα ήθελα να σας... Edustaja Salafranca, Haluaisin sanoa, että työjärjestyksen mukaan teidän poliittisen ryhmänne pitäisi lähettää asiasta parlamentin puhemiehelle kirjallinen pyyntö, jotta tiedonanto voidaan antaa kello 15 tänään iltapäivällä ja sitten voidaan toimittaa äänestys huomenna. No niin, menemme eteenpäin. Kerreira. Eh, ah, Kirja de Kaiser. Oui. Oui, madame la présidente. Eh, arvoisa puhemies, niin tässä vain haluttiin säästää hallinnollista taakkaa, koska päätös on jo tehnyt ja meidän ryhmämme kannattaa tätä Salafrankan ehdotusta tässä asiassa, eli äänestetään vain, ei muuta. Kirja de Kaiser. Kiitos edustaja De Kaiser siis tässä antoi hyväksyntänsä. Nyt sitten ehdo, Andrew Duffin suositus ehdotuspöytäkirjaksi Euroopan unionin peru-